Good afternoon, ladies. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voidaanko aloittaa kokous? Kiitos. Aloitetaan äänestyslistan hyväksynnällä. Onko kysymyksiä? Ehdotuksia? Tämä huomisen kokouksia varten. Ei näitä ole, vaan joten hyväksytään esityslistan luonnos. Sitten on hyväksyttävä 23.4. tammikuuta 6. helmikuuta 16. helmikuuta ja 28. helmikuuta kokousten pöytäkirjat. Ne ovat verkossa. Kuten tiedätte, ehdotan, että kun tiedätte, että te tavanomaisen tavan mukaan tämä hyväksytään, jos ei hommatuksi tulee puolenpäivä, huomisen päivän mennessä. Ei ole mitään puheenjohtajan tiedotuksia, joten voin mennä heti seuraavaan esityslistan kohtaan. Ramajin mietintö yhteen kuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EUn syrjäisimmillä alueilla SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano. Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa EUn syrjäisimpien alueiden strategiaa tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Omarjin mietinnön tavoite on muotoilla parlamentin kanta koskien EUn syrjäisimpien alueiden asemaa EUssa tulevaisuudessa. Nyt keskustelemme Ramajin mietintöluonnoksesta ja ehdotetaan tarkistusten takarajaksi 10. huhtikuuta kello 12 keskipäivällä. Silloin voisimme äänestää tästä 12. toukokuuta. Puheenvuoro on teidän, herra Ammanji. Madame la Présidente, je vous... Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Te sanoitte sen, että tämä mietintö tulee oikeaan aikaan. Ja haluaisin kiittää vielä kerran regivaliokuntaamme siitä, että se päätti laatia tämän mietinnön. Tämä tulee oikeaan aikaan, sillä nyt alustavasti Euroopan komissiolla tämän uuden strategian tai tiedonannon ja tapauksessa uuden strategian, joka koskee yleisempiä alueita. Ja sitä paitsi tästä keskustellaan päivien päästä foorumissa, jossa käsitellään syrjäisimpiä alueita. Tämän järjestää Euroopan komissio se järjestetään 30. maaliskuuta. Mietinnön tavoitteena on sitä tilannekatsaus siitä, miten on pantu täytäntöön artikla 349 seutosopimuksesta. Sitten tarkastellaan eri yhteisiä EU-politiikkoja. Ja tätä analyysiä varten noista pyritään tekemään mahdollisimman tarkkaan ja mahdollisimman kattavasti. Ja näin ollen Olenkin perustanut työni artiklan 349 tulkintaan sellaisenaan, kun sanottu viime joulukuussa EU-tuomioistuimen puolesta. Kuten tiedätte, se kokoontui kamarissaan ja antoi päätöksen tästä artiklasta 349. Sitä oli odotettu pitkään. Ehkä voisin muistuttaa siitä, mikä tämä artikla 349 on. Siinä tunnustetaan jo, no, keskustelimme sitä usein täällä valiokunnassamme kuitenkin. Emme ole puhuneet tarkkaan siitä, mikä tämä artikla on. Artikla 349 tunnustaa, että talous- ja sosiaalinen tilanne, rakenteellinen tilanne syrjimisalueilla on kärsinyt, koska ne ovat niin kaukana edistäytyneitä, koska ne ovat alaltaan pieniä. Tähän liittyy myös vaikea ilmasto ja niiden ri- talouden riippuvuus, koska on vähän tu- tuotot vähän tuotteita. Kaikki nämä tekijät vahingoittavat huomattavasti niiden kehitystä. Ja tämä artikla antaa EUlle kyvyn antaa erityistoimenpiteitä, jotka joiden myötä näitä sopimuksia sovelletaan näihin alueisiin ottaen huomioon niiden erityispiirteet ja rajoitteet. Nämä erityistoimet ovat perussopimuksissa itsessään niiden mukaan yhteisten politiikkojen EU-ssa. Pitää ottaa huomioon tältä pohjalta. Olen lähtenyt, lähtenyt laatimaan mietintöä ja minusta oli hyvin tärkeää että valiokuntamme käsittelee tätä asiaa myös ja me pitäisi käydä läpi tätä tilannekatsausta ja katsoa, miten on täytäntöön artikla 349 Amsterdamin sopimuksessa. Se oli artikla 299 kohta 2. Sitten pitää muistuttaa, että yli 20 vuotta myöhemmin ja yli 20 vuotta on ollut eri kysymyksiä ilmassa siitä, mikä soveltamisala pitäisi olla tällä artiklalla. Haluan nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää Euroopan komissiota sen ponnisteluista ja syrjäisimpien alueiden yksikön ponnisteluja. Se on ollut alusta asti voimakkaasti mukana ja yrittänyt valistaa koko komissiota siitä, miten tärkeää on panna täytäntöön tämä artikla 349. Sillä on transversaalin läpileikkaava ulottuvuus. Meidän valiokuntamme omalta osaltaan, no sen toimialan kuuluu juurikin kysymykset, jotka liittyvät näihin syrjäisiin alueisiin. Ja sen pitää nyt tutkia tarkkaan ja objektiivisesti näitä säännöksiä pitäytyen täysin uudissa säännöksissä, mutta lisäksi se pitää nyt pitäytyä näissä poliittisissa odotuksissa, niiden kehyksissä, jos ajatellaan alueellisia toimijoita, mieleen tulevat muun muassa poliittiset viranomaiset aluetasolla, mutta myös edunsaajat alueella. Eli mitä nyt voidaan todeta tässä mietinnössä. No se on jaettu teille. Ja mitä siinä sanotaan artiklasta 349? No, tässä mietinnössä korostan ensinnäkin sitä, että jos nyt on onnistuttu, onnistuttu tietyissä asioissa, no se on hieno asia tietysti, esimerkiksi POSEI-ohjelma tai sitten ö, likakustannusten kompensaatio. No kuitenkin samalla pitää todeta, että artikla 349 ei ole vielä tullut riittävästi käytetyksi ja meillä on vielä varaa parantaa huomattavasti toimintaa, jos ajatellaan sen täytäntöönpanoa ja sen soveltamista. Tämä päättyy erityisesti siihen, että pitäisi perustaa ad hoc toimintaohjelmia ja uusia eurooppalaisia spesifejä politiikkoja, ohjelmia, joissa otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden edut ja myös toisaalta otetaan huomioon niiden erityispiirteet. Artikla 349 minusta. No, ja tämä ei itsestään selvää, että se on pantu täytäntöön liian rajoittavasti, mikä ei ole sallinut syrjäisille alueille kehittyä niiden tarpeiden mukaisesti, ottaen huomioon niiden erityispiirteet. Mutta lisäksi haluaisin sanoa, että ei ole saatu tärkeitä investointeja niihin riittävästi. Se siis vahingoittaa syrjäisimpiä alueita. Tämä, että artikla 349 perussopimuksessa ei ole tultu sovellettuuksi kuin rajoitetulla tavalla eri eurooppalaisissa politiikoissa, eli esimerkiksi kauppapolitiikassa – meripolitiikassa, kalastuspolitiikassa, kohesiopolitiikassa, kilpailupolitiikassa tai ympäristöpolitiikassa. Nämä ovat politiikan aloja, joissa tämä syrjäiset, alueet huomioon politiikka olisi tärkeää. Mutta tässä tämä näkökulma on luovuttu, siitä on luovuttu, koska on haluttu säännöksissä – mukaan. Mieleen tulee esimerkiksi kalastuspolitiikka, siinähän oli POSEI, kalastusohjelma, josta luovuttiin, koska haluttiin toisenlaista integraatiota, tai sitä ei pantu ikinä täytäntöön. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä haluttomuus, jota nyt on joskus tietyissä yksiköissä soveltaa artiklaa 349 No se on syntynyt siitä, no ei siitä, että olisi huonoa tahtoa, vaan sen syynä on sisäinen, eh, toimijoiden välinen tulkintakonflikti. Se on nyt kestänyt lähes 20 vuotta. Ja joulukuun 2015 päätös sallii nyt sen, että siitä päästään yli. Kaikki toimilimet, neuvosto, komissio, mutta myös parlamentti niiden pitää nyt pitää tästä johtopäätöksen sen takia. Haluamme, että tämä analyysi avaa uudet suhteet EUn ja syrjäisimpien alueiden välille. Mitkä ovat siis tärkeimmät suositukset tässä mietinnössä? No siinä vedotaan sen puolen, että tämä uusi luku avataan EUn ja syrjäisimpien alueiden välillä, ja sen pitää perustua uuteen eurooppalaiseen syrjäisimpien alueiden strategiaan. Komissio työstääkin sitä par-aikaa. Tässä pitää myös ottaa huomioon, mitä mahdollisuuksia tämä artikla tarjoaa. Ja erityisesti pitäisi perustaa uusia erityisohjelmia ja uusia mukautettuja ohjelmia, jotka ovat huomioon niiden kehity- kestävän kehityksen tarpeet. Muistuttaisin siitä, että tämä uusi strategia, se pitäisi olla globaali pitkän aikavälin strategia, jossa puhutaan yhteisestä lähestymistavasta ja erityisesti sen pitää ottaa huomioon kaikkien syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja antaa strategiset kehykset niille ja spesifit tavoitteet kullekin alueelle, sillä on selvää, että on tiettyjä yksikköitä, tiettyjä elementtejä, jotka tähän elementtiin liittyvät, tähän tilaan liittyvät, jotka yhdistävät nämä syrjimmät alueet toisaalta, mutta kuitenkin on myös suurta moninaisuutta, jos ajatellaan näiden alueiden tilanteita. Ne pitää ottaa kaikki huomioon. Tämä uusi strategia, sen pitäisi olla hyvin globaali strategia minusta, ja komission pitää myös toteuttaa No nyt kun tämä uusi strategia on tulossa, sen pitäisi tilannekatsaus tästä syrjäisimpien tilanteesta ja tarkastella taloudellista ja sosiaalista tilannetta yksityiskohtaisesti kullekin syleisimmälle alueelle. Siinä siis yleiset kehykset. Ja toivottavasti huomanneetkin, että mietintöni pohtii sitten asioita yksityiskohtaisemmin. Siinä mennään lisää yksityisseikkoihin ja käydään läpi viittä suurta politiikan alaa. Ja niistä esitän sitten tiettyjä ehdotuksia. En nyt kuitenkaan aio puhua kaikista näistä ehdotuksista. Palaamme niihin vielä, jos haluatte myöhemmin keskustelussa. Mutta haluaisin kuitenkin mainita muutaman aspektin, mitä tulee ensinnäkin kohesiopolitiikkaan. No sen suhteen on sitä mieltä, että jos syrjäisimmät alueet tähän asti ovat, on otettu huomioon positiivisesti, artikla 349 kuitenkin siinäkin kohtaa, sitä pitäisi konsolidoida vahvemmin, erityisesti mitä tulee näihin tähän rahoituksen saatavuuteen, nuorisotyöllisyyteen ja pitää myös pohtia FEIS rahastoa, tai siis esirahastoa. Tämä tulee kauppapolitiikkaan. On sitä mieltä, että syrjäisemmät alueet eh, liian harvoin otetaan huomioon tätä politiikkaa panna täytäntöön ilman johdonmukaisuutta, eikä sinota huomioon näitä tavoitteita, jotka on asetettu kohesio kysymyksissä eikä tätä myöskään huomioon meidän tavoitteitamme maatalousalalla. Tiedätte, että Euroopan komissio on nyt laatimassa useita kauppasopimuksia, mitä tulee banaaniin tai sokeriin. Tuottajat näillä syrjäisimmillä alueilla – heitä ei ole hirveän monta, ja nämä kauppasopimukset heikentävät näitä sektoreita, tuottajasektoreita. Tiedätte myös, että kun nyt 2005 uudistettiin näitä kiintiöitä sokerin hintojen osalta, no siinä ne poistettiin ja tässä on nyt yleiset kehykset, jos ajatellaan kauppapolitiikkaa, joka rahoittaa ponnisteluja, joita on tehty, että voitaisiin kehittää tuottajien toimintaa näillä syrjäisimmillä alueilla. Se, mitä me siis pyydämme, on, että Euroopan komissio integroi neuvotteluihinsa syrjäisimpien alueiden intressit, jotta voidaan panna täytäntöön suojalausekkeita ja muita toimia, jotka ovat tarpeen. Kolmas ala, joka on äärimmäisen tärkeä, syrjäisimmille alueille ja koko EUlle on meri- ja kalastuspolitiikka, sillä tiedätte, että nämä syrjäisimmät alueet ovat saaria, on Gujan, mutta sitten sielläkin on potentiaalia kehittyä kasvusasioissa, mutta tarvitsen, että siinäkin kohtaa EUn pitää ottaa huomioon tämä merivalta-asema meidän takaiset alueet tuovat sille juuri tätä, mutta emme saa rajoittua vain tähän. Meidän pitää nyt suunnata kaikki välineemme sitä kohtaan, jotta tämä kalastuspolitiikka hyötyy ennen kaikkea tai hyödyttää näitä alueita ja jotta asetukset ja säännökset eivät tässäkin kohtaa heikennä kehityspotentiaalia syrjäisimmillä alueilla. Ja tilanne on se, että asetukset ja säännökset nyt luovat esteitä, jarruja kehitykselle, jos ajatellaan kalastusta näillä alueilla. Neljäs ala on veropolitiikka. Muistuttaisin, että no, pyydän siis, että komissio perussopimusten suojelijana takaa sen, että jatketaan vuoden 2020 jälkeenkin näitä erityisohjelmia syrjäisemmille alueille. Ei saa vaarantaa nyt tällaisen sosiaalikehitystä syrjäisemmillä alueilla sen myötä, että tulee tämä yleinen ryhmäpoikkeusasetus. Tässä ei ole tarpeeksi otettu huomioon perussopimusten artikloita, jotka liittyvät syrjäisimpiin alueisiin. Lopuksi totean, että tutkimuspolitiikassa, liikennepolitiikassa, televiestintäpolitiikassa, ympäristöpolitiikassa syrjäisimmät alueet eivät ole saaneet kuin hyvin vähän etusijaa tähän asti ja huomiota komissiota. Useita parannuksia tarvitaan. Suuri kysymys meille on saada liikkeelle näitä varoja ja välineitä. Tällä hetkellä niin ne on jo olemassa. Horisontti 2020 muun muassa. No tässäkin kohtaa onko se siitä, että löydetään parhaat mahdolliset toimintatavat, jotta syrjäisimmät alueet eivät jää paitsioon ja jää paitsi tässä tilanteessa innovaatiosta. Tavoitteena on, että syrjimmät alueet pääsisivät mukaan tähän uuteen osaamistalouteen. Olen vakuuttunut siitä, että sille, niille se olisi vihreää, kuten biodiversiteetti, on täysin poikkeuksellista ja sinistä, niin kuin valtameret jotka niitä ympäröivät. Odotan nyt suurella mielenkiinnolla kollegoiden kommentteja ja kysymyksiä, lisäyksiä tähän mietintöihin, tarkistuksinenne. Ja kuten tiedätte, pyrin toimimaan mahdollisimman osallistavasti esittelijänä. Kiitos. Kiitos, herra Majei. Aloitetaan varja esittelijästä Potts, EPP. Uh, I would like to speak. Kiitos puheenjohtaja. Edustan tässä kollegani Bunka, joka ei päässyt paikalle ja aion puhua sekin kieltä. Todella haluan kiittää edustaja Omar Zeta tästä mietintöluonnoksesta. Haluan kiittää häntä yhteistyöstä tämän tekstin valmistelutyössä. Ja haluaisin myös kertoa, että edustaja Bonga tukee esittelijän valitsemaa linjaa. Ja tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että Marjin valitsema linja saa poliittisen ryhmämme tuen. Kuitenkin aiomme tehdä joitain tarkistuksia. Ja ehkäpä voisin tässä äh, kuvailla näiden tarkistusten äh, pääaiheita. Haluamme vahvistaa yhteistyötä pää, komission pääosastojen välillä ja äh, syrjäisimpien alueiden välillä. Ähm, samalla haluaisimme entistä vahvemmin tässä mietinnössä korostaa äh, syrjäisimpien alueiden erityispiirteitä. Ähm, riippuen kohesiopolitiikasta ja sen vaikutuksesta sitten vuoden 2020 jälkeen. Äh, tällaiset terve- terveiset lähetti varjoesittelijämme Ponga. Kiitos. Mun kuu seuraava varjoesittelijä. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin onnitella kollega Omar siitä erinomaista työstä tässä mietintöluonnoksen laatimisessa. Me Toivon, että, toivomme, että kollegat kiinnittävät erityistä huomiota tähän työhön. Kuten tiedätte, syrjäisemmät maat kärsivät joukosta ongelmia, etäisyys, rajoittuneet markkinat. Ja näihin rajoituksiin on luotu niin rajoituksen vastaamaan on luotu artikla 349 seutissa. Ja tuomioistuin on kiinnittänyt tähän huomiota päätöksessään, johon ää, äh, esittelijä viittasi. Ja tämä mahdollistaa eurooppalaisen politiikan, joka ottaa huomioon alueet erityispiirteen. Mutta Tähän mennessä artikla 349 soveltaminen on jäänyt odotusten ja mahdollisuuksien alapuolelle. Artiklaan rajoitettu soveltaminen ei tuo hyvää. On kiireellistä poistaa sodassa politiikan ongelmat pikaisesti. kalastuksen tutkimuksen kestävän kasvun, kasvun alueella. Artiklan parempi käyttö tuo merkittävästi hyötyä ja tämä auttaa esimerkiksi alueita, johon kriisi pahasti iskee. Kaikki osoittaa, että EU ei ole luonut laaja-alaista politiikkaa, joka ratkaisi siis sellaisempia alueita ongelmia. POSEI on ainoa EUn väline CCP-alueiden ongelmien kanssa. Ja sitten toisaalta meillä on kauppasopimuksia, runsaasti kauppasopimuksia muiden maiden kanssa, jotka parantaisivat niiden tuotekykyä. Miten me ajattelemme, mitä me ajattelemme esimerkiksi kolmansien maiden ja jäsenmaiden välisistä sertifikaatioprosesseista, jotka huijaavat kuluttajia ja heikentävät omien syrjäisempien alueiden asemaa. Täällä on raskas uhka kaikille merentakasta alueiden talouksille. Ja sit, mä haluaisin, että artiklaa 349 soveltaisin täysimittaisesti ja mahdollisimman kunnianhimoisesti. mikä vaatii tietysti selkeästä komission neuvoston poliittista tahtoa, jotta sellaisemmat alueet voisivat täysimittaisesti hyödyntää potentiaalia. Mietintö pyrkii kokonaisuudessaan tähän suuntaan iloitsen siitä ja haluaisin tietysti olla yhteistyössä valiokuntamme piirissä. me, että Euroopan parlamentti puolustaa kaikkien alueiden etuja, mukaan lukien niiden, jotka ovat kaikkein kauimpana. Kiitoksia. Thank you, Mr. Lure. Kiitoksia. Kiitos ja kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Tässä ensimmäisessä kertomuksessa ei liene yllätys kuulla, että ECRllä on tiettyjä huolenaiheita liittyen tähän erityiskohteluun syrjimmille alueelle – sen myötä, että käytetään 349. Ja haluan nyt olla mahdollisimman selkeä ja aloittaa toistamalla kantamme valiokuntalle, valiokunnalle, joka on sama kuin meillä oli, kun keskusteltiin kalastusaluksista. Se tuli myös minulle varjostelijana ensin ryhmä siis ei vastuta sitä, että on kohdennettuja tai erityistukea tietyille alueille EU-ssa, jotka tarvitsevat sitä vaan meistä 39 artiklaa pikemminkin epäilyllä siksi, että se kattaa vain nämä yhdeksän aluetta. Ja ECRn kanta on, että tuo luokitus on nyt vanhentunut ja millivaltainen eikä heijastele EUta nykymuodossaan. Eikä se ole reilua myös myös muullekaan Euroopalle, joka saattaa kärsiä, kun se on syrjäinen tai siinä on tietyt ilmastoolot tai muuta. Siinä on muitakin alueita, jotka eivät ole tässä 349 luokituksessa mukana. Tietysti jousto on tärkeä, voimme tukkia sisältöä suurelta osin luonnoksessa ja olemme samaa mieltä siitä, että strategiat ja ohjelmat syrjäisemmille alueille ovat tulleet päätöksen vain osittain ja kaikki kolme puhujaa ovat sanoneet, niin äh, olisi hyvä myös parantaa vuoropuhelua syrjäisempien alueiden kanssa näistä asioista. Lisää pitää tehdä, jotta varmistetaan, että alueet kautta EUn saavat tukea erityisesti ja kohdentusta ohjelmista, jotka on räätälöity niiden tarpeisiin ja toimintaympäristöihin, jossa ne toimivat esittelijä oikein huomattiin, että useissa politiikan aloissa, kuten maatalous, kalastus ja kauppa, on enemmän mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin tukea syrjäisimpiä alueita ja niitä, joilla on samantyyppisiä luonteen piirteitä tai näin voitaisiin toimia tehokkaammin. Ja on useita esimerkkejä, joissa EU-jäsenvaltiot ovat osoittaneet joustoa syrjäisimpiä alueita kohtaan jo. Tämä esimerkiksi Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe. Ne hyötyvät tästä yhteisrahoituksesta, jota annetaan vähemmän kehittyneille alueille. Mutta kuitenkin 2014 kaikki nämä kolme aluetta, niiden BKT oli yli 75 prosenttia EUn keskiarvosta, mikä tarkoittaa sitä, että jos ne eivät olisi sellaisia alueita, ne eivät saisi tuota hyötyä, mikä on hyvin ilmiselvä esimerkki siitä, miten EU on antanut suoraa tukea. Ja mietintö myös vetoisen puolesta, että pantaisiin paremmin täytäntöön POSEI-ohjelmia, mutta lisäksi siinä valitellaan siitä, ettei niitä ole käytetty enemmän, ja tätä voitaisiin tarkastella tarkemmin. Tarkistuksena tuota ristiriitaa ECR väittää, että joustosyrjimmillä alueille sitä on huolimatta komission päätöksestä viemättä eteenpäin POSEI-ohjelmia muilla osalla kuin maatalousalla. Me nähneet esimerkiksi, että meri- ja kalatalousrahasto kompensoi näistä lisä, kompensoi lisäkustannuksia, joita syrjäisemmät alueet kohtaavat, kun prosessoivat tuotteitaan. Ja tämä siis huolimatta siitä, että komissio päätti viedä POSEin mukaan. Joten ei se usko joustoon ja tukeen syrjäisemmille alueille, mutta tuen pitäisi olla oikeasuhtaista ja reilua ja oikeanmukaista myös suhteessa muihin EU-alueisiin. Tällä hetkellä artikla 349 keskittyy vain yhdeksään alueeseen ja se estää sen, että olisi reilumpaa ja kattavampaa lähestymistapaa. Kiitos. Thank you, Mr. Van Mil- Kiitoksia. Kiitos. Arvo puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää herra Majita tästä miten luonnoksesta, koska aihe oli erittäin tärkeä. Olen vähän matkustellut, millä on ollut ilo käydä Martinikilla ja Reunionilla. Ja siellä on todella että joihin vastata juuri siksi, että ne ovat kaukana Euroopasta. Ja mä esittelen kanssa saman kannan jostakin asiasta erityisesti siisti. Sitä, että pitäisi parantaa tapaa, jolla seutin syrjäisimpiä alueita koskevia artikloita on täytäntöönpantu. Tässä myöskin helpottaa ja syventää rajat ylittävää yhteistyötä syrjäisimpiä alueita ja kolmasin maiden kanssa laajentamalla niiden maantieteellistä ulottuvuutta. Täytyy myös tukea kestävää kehitystä sinisellä kasvulle – mereen perustuvalla kasvulla on paljon potentiaalia syrjäisemmillä alueilla ja painotamme sitä, että on välttämätöntä te, täytyy tehdä syrjäisempien alueiden energia-autonomiasta prioriteetti Euroopan unionille. S- mutta jostakin asiasta me olemme hieman eri mieltä. Ensinnäkin tässä erityisesti keskitytty politiikkaan ja aluepolitiikkaan ja sen ultraperiferisille alueilla tarjoamiin mahdollisuuksiin. Fokus on myös aika sektorikohtainen. On vähän ikä, olen vähän pettynyt, että tässä palataan tähän kauppapolitiikan kysymykseen, enkä hyväksytä kritiikkiä, joka kohdistuu vapaakauppasopimuksiin. En myöskään kannata sokeri, ruokasokeritoteen tukemisesta sokerimaailman markkinahinnan tippumisen vuoksi. Pidän sokerista ja Martinikin sokerista, mutta me olemme tähän aiheen vieressä, kun haluamme luoda tukijärjestelmiä, joista, jotka poikkeavat yhteistä säännöistä, joista kannatamme. Vastustamme myös kohtaa 35, joka koskee Euroopan strategista investointirahastoa. Minusta ei olla että tässä rastossa ei, ei ole maantieteellisiä kriteerejä tai erityisiä syrjimmäisiä alueita koskevia sääntöjä. Tässä on tämä ero rakennerahastojen välillä, jossa on tämä alueellinen painotus. On, on syynsä, miksi nämä kaksi rahastoa toimivat eri tavoin. Näistä kaikista syystä tein tarkistuksia mietintöluonnokseen, mutta totta kai olen luotava aineen, että loppujen lopuksi saimme mietinnön, joka saa laajaa kannatusta valiokunnassa. Paljon kiitoksia esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella lämpimästi kiittää kollega hänen mietinnöstään on tärkeää, että syrjäisempien alueiden ongelmiin tartutaan maantieteellisen sijaintinsa vuoksi, saari sijaintinsa vuoksi, taikka topografiansa vuoksi ja ilmastonsa vuoksi syrjäisimmät alueet usein ovat hankalassa tilanteessa. Mm, niiden kehityksen tiellä on tiettyjä esteitä kollegaa vaatii artiklan 349 laajaa tulkintaa ja näin parempaa tukea maatalousalalle syrjäisimmillä alueilla. Luonnollisesti Euroopan politiikan on oltava oikeudenmukaista aina ja kaikkialla, myös esimerkiksi siniseen kasvuun liittyen. Ja siitähän voi tulla todellinen talouden moottori ja näin voidaan saada aikaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Lähes 55 miljardia vuodessa sininen talous jo tuottaa ja esimerkiksi Välimeren alueen tiettyjen rannikkoosuuksien on tarkoitus tulla mukaan tähän toimintaan, kun puhutaan sinisestä kasvusta. Tietenkin äärimmäisen tärkeä on ekosysteemistä huolehtiminen, kestävyys. Tätä tasapainoa tarvitaan ja luonnollisesti merten biodiversiteetin siitä huolehtimista. Mm, myös jätteet ovat äärimmäisen tärkeä asia merillämme, johon täytyy puuttua lähivuosina. On tuettava investointeja niin merellä kuin maallakin. Ja toivoisin, että saisimme aikaan enemmänkin innovaatioita esimerkiksi kalastusalalla, matkailualalla, mutta myös jätealalla. Ekosysteemin suojeleminen on äärimmäisen tärkeää. Jos sinä epäonnistutaan, vesitetään sinisen talouden mahdollisuudet, mutta myöskin äh, se äh, hyöty, jonka meristä me saamme vaikkapa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Me todella tuemme kollegan, kollegan työtä tätä mietintöä valmistellessa. Kiitos. Other. Paljon kiitoksia. Haluaako joku aluevaliokunnan jäsen vielä puhua? Ei. Sitten annan puheenvuoron komission edustajille. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Omarieta mietinnöstä. Kuten hän itsekin korosti, tulee hyvän aikana tuota foorumia, joka järjestetään ensi viikolla. Kiitos myös koko syrjimpien alueiden konferenssille Euroopan parlamentissa. Kiitos näistä toimista, joita olette tehneet. Alueiden puolesta on totta, että mietintö tietysti yrittää tehdä tilannekatsauksen tälle artikla 349 ja on varmaa, että kun nyt tuli tuomioistuimen päätös, niin haluaisin palata myös, miten komissio, millä tapaa se on soveltanut tähän asti tuota artiklaa, ja se on sitä käyttänyt. Nyt tuntuu siltä, että komissio on laatinut ehdotuksia, jotka ovat tarpeen, jotta otettaisiin toimia käyttöön, jotka on toistettu mietinnössä, jotka ovat syrjäisempiin alueisiin. Oli kyse sitten tästä 341 artiklasta, vain kaksi perusta 3.9 ja sektorikohtainen perusta, tai että olisi vain alakohtainen perusta, joista tuomioistuimia äh, syyttäkin tässä päätöksessään, mutta oli mikä tahansa tuo oikeusperusta, jota käytetään, oli se sitten, oliko se verokysymyksistä, tullikysymyksistä, kohesiopolitiikasta, maataloudesta, kalastuksesta, kilpailusta, liikenteestä, kausallisesta kaupasta. No, ei voida sanoa, että ei mitään olisi tehty, Kuten sanoitte, herra Omarie, niin on ollut tietty määrä ponnisteluja komissiossa ja ehdotuksia, jotka ovat muuttuneet substanssiksi ja se on tärkeää ja pitää jatkaa työskentelyä tuohon suuntaan. On totta, että nämä toimenpiteet, no ne on mainittu mietinnössäkin, ne ovat tarpeen, mutta ne ovat ehkä riittäviä. Ja niin sanoittekin, mietin luonnoksessannekin. Tiedätte, että komissaari Kretsu, joka on koordinoija kollegiossa näissä kysymyksissä, jotka liittyvät suosimpiin alueisiin, hän äh, kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki ongelmat, jotka liittyvät syrjimpiin alueisiin, otetaan huomioon eri kollegoiden toiminnassa ja uskon, että äskettäin se on nähty, että oli kyse sitten kauppasopimuksista, tai mistä tahansa Malmströmin toiminnasta tai kilpailukysymyksistä, joita käsittelee komissaari Vestager, niin uskon, että kaikissa näissä kysymyksissä syrsimpien alueiden erityispiirteet on otettu huomioon myönteisesti. Ja komission yksiköissäkin minusta kollegat äh, kuuntelevat yhä tarkemmin näitä kysymyksiä tänä aamuna sain viestin eräältä kollegalta, joka sanoi, että tarvitsemme tietoa yksityiskohtaisemmin syrjäisemmistä alueista, joita me neuvotellaan Mercosur-sopimuksesta, joten kaikki tämä menee oikeaan suuntaan ja se pitää ottaa huomioon. Kuitenkin on totta ja korotatte siitä tekstissänne, että pitää nyt testata tilannekatsaus ja se on velvollisuus ja komissio tulee sen laatimaan ja se samalla – uutta strategiaa syrjäisimmille alueille. Halutaan uutta lähtölaukausta ikään kuin. Ja tämä on myös komission puheenjohtajan toive, jonka hän on esittänyt myös kierroisesti. Hän haluaa kunnanhimoista ja innovoivaa tiedonantoa, jotta no hän taitaa hieman toistella, mitä mietinnössä sanotaan, mutta jos nyt luin oikein, niin ehdotatte uutta strategiaa. No minulla nyt enää ole se, mitä sanoja käytitte, mutta niin siis tarvitaan myönteistä toimintaa, joten kaukana me ei olla ja on tätä poliittista tahtoa komission korkeammalla tasolla korostaa ja tukea tätä uutta pontta. On useita myönteisiä puolia näillä syrjäisillä alueilla. Puhutaan paljon erityistoimenpiteistä, poikkeuksista, mutta ei puhuta ehkä tarpeeksi näistä hyvistä puolista, mitä ne tuovat EU-politiikkoihin, eikä niitä arvosteta tarpeeksi. Tästä on muistutettu, kyllä tekin teette niin ja kolleganne. Ja on tärkeää, oli kyse sitten energia, kiertotalous tai muista kysymyksistä, niin tässä on tärkeää nostaa niille riittävästi hattua. On myös tärkeää, että syrjäisimmät alueet äh, saavat hankkeita, joita voivat esitellä näihin ohjelmiin. Tarvitsevat tukea tässä. Totean, että esirahastolle on jo hankkeita, jossa syrjäisimmät alueet ovat mukana. Yksi niistä pannaan täytäntöön Ranskan kehittyysvirastossa. Toinen on Reunion saarella käytävä hanke, toinen Kanarian saarilla, joten tämä on ihan mahdollista pitää jatkaa tuohon suuntaan, koska on muitakin hienoja hankkeita, joita voidaan rahoittaa syrjäisimmillä alueilla. Puheenjohtajan tiedonanto tulee oikeaan aikaan, mutta ennen näitä keskusteluja, joita käydään uusista talousnäkymistä, joten tietysti siinä ei nyt ennakoida noita keskusteluja, jotka tulevat sitten myöhemmin, kun on hyväksytty tuo strategia ihan halusin ehkä vielä antaa hieman aikataulua. Omar J. Kostata ensi viikolla järjestetään tuo syrjäisimpien alueiden foorumi. Haluan korostaa, että tämä on tärkeä hetki, koska nyt käydään avointa keskustelua kaikkien kumppaneiden parissa. Se on ikään kuin julkista konsultointia tälle strategialle, jota tämän avainasemassa oleva hetki. Ehdotuksia käydään läpi, mikä voisi auttaa mutta kaikessa strategiassa tietenkin mietintö tulee oikein aikaan, koska se rikastuttaa keskustelua ja se hyväksyttäneen kesäkuussa, esimerkiksi oikein, ja sitten tiedonanto pitäisi hyväksyä jo syyskuun lopulla juuri ennen tuota syrjäisempien alueiden presidenttien konferenssia. Kiitos siis tehdystä työstä komission puolesta. On hyvä, että tämä tuli näin aikaisessa vaiheessa. Olemme käytettävissänne ja vastaamme kysymyksiin, jos tarpeen. Thank you, Mr. Omarjee. Kiitoksia, herra Omarjee. Haluatteko vastata? Rouva puheenjohtaja, kiitos. Kiitän kaikkia puhujia panoksestaan keskusteluun. Mutta kollegat varmasti antavat että vastaan välittömästi komission kommentteihin ensiksi. Totta kai heidän pakko vakaumuksensa siitä, että paljon on tehty tämän lainsäädäntökauden aikana. Jotta artikla 349 paremmin sovellettaisiin. Emme me tietenkään unohda erityisjärjestelyitä, joita jo on olemassa syrjäisimmillä alueilla – Päivän selvää on. Tiedämme, mitä erittäin kiinnostavia puolia politiikassa on alueellemme, mutta kuten puheenvuoroni alussa totesin mietinnössäni, niin pidetään komissaarisen Kretsun toimia tervetulleena, kun hän pyrkii saada kaikki komissaarit jakamaan tämän käsityksen syrjäisempien alueiden tarpeista. Näin on myös komission puheenjohtaja Juncker tehnyt konferenssissa. On sanonut, että tämä tulee olemaan osana sitä komission tiedonantoa, jota nyt ollaan valmistelemassa. Mutta jolla se on täytäntöönpano mietintö. Ja uskon, että eteenpäin pääsemiseksi pitäisi ensin tehdä tase siitä, mitä on tehty ja sitä, mitä ei ole tehty. Tai mitä ei ole voitu tehdä jotenkin esteiden jumiutumisten vuoksi, joita nykytilanteessa on. Monet teistä ovat ihan oikeutetusti äh, puhuneet siitä, että ultraperiferisten alueiden pitäisi investoida tutkimukseen ja innovointiin ja antamaan kannan, mutta mutta meitä on paljon ja ja idea, että päästäisiin ongelmista pää eroon tällä skaalan yläpäässä tämä innovointi on ratkaisu, jos vain jos me voimme ottaa osaa eri komission ohjelmiin, erityisesti Horsti 2020 ohjelmaa ja tiedät, että on olemassa esteitä. ja syitä, jotka selittävät, miksi syrjäisemmät alueet eivät voi hyödyntää näiden ohjelmien varoja niin paljon kuin pitäisi. Ja tämän ongelman parissa meidän pitää työskennellä. Näillä alueilla on paljon merkittäviä valtteja. Ja syrjäisempiä alueita koskevia strategisia tavoitteita on olemassa. jotka voisivat yhdistää meitä. Sininen kasvu on yksi näistä haasteista. Meret, merten hyödyntäminen on tällainen. Olen usein sanonut, että EUlle merenpohjaan hyödyntäminen on uusi kehitystä lupaava avaus. Koko ihmiskunnalle se on sitä. Mutta sinisen kasvun investointi, valtava investointi varmasti luo työpaikkoja alueellamme ja kasvua myös. Toinen haaste on energiahaaste. meidän täytyy hyvin konkreettisesti löytää ratkaisuja, että nämä saaret. Reunion miljoonaa asukasta, on paljon. Ovat saaria, jotka kykenevät saavuttamaan energiaomavaraisuuden meren ansiosta, vuoden per auringon vuoksi, merituulen ansiosta. Joskus myöskin maalämpöä hyödyntäen On mahdollista ihan käytännössä näillä saarilla lähestyä energiaa omavaraisuutta ja tarjota hyvää esimerkkiä AKT-saarille ja miksei muillakin EUn alueilla. Näitä et, vahvoja puolia on runsaasti ja haastanutkin juuri tämän pitämällä kuin julkilausumien tai hyvää tahtoisen strategioiden tasolle. Täytyisi päästä eteenpäin ihan käytännössä. Komission puheenjohtaja Juncker sanoi todella oikeutusti, että hänen komissionsa saa viimeisen mahdollisuuden komissio syrjäisemmillä alueilla. Kyseessä on viimeisen mahdollisuuden lainsäädäntö. Sillä tilanne pahenee kaikkialla. Eli nyt täytyy ponnistella, jotta nämä monet investoinnit saavuttavat odotetun, odotetut tulokset. Miksi artikla 341 on relevantti? Emme mehän me täällä ole vaikuttamassa ketään siitä, että artikla on relevantti. Se on olemassa. Eikä missä tahansa. Se on perussopimuksessa. Siis oikeushierarkia korkeammalla tasolla. Eikä enää tarvitse keskustella sen legitiimiydestä. Tämä keskustelu on jo käyty. Se on käyty sopimusosapuolten kesken. Artikla on sopimuksessa. Sitä pitää soveltaa. Komissio on sopimusten täytäntöönpannon valvoja. Ja komissio, kuten kaikki toimielimet, neuvosto ja parlamentti yhdessä, niiden täytyy soveltaa sitä niissä rajoissa, jotka EU-tuomioistuin ja yhteiset määrittelevät. Koska tässäpä, tämä tässä nyt on pelissä, ei, ei sen enempää, ei sen vähempää kuin sellaisen artiklan soveltaminen, joka on oikeusnormi hierarkian ylimmällä tasolla Lissabonin sopimuksessa. Mutta jos oikein ymmärsin kollega ECRstä, hän hän, hän ajatteli, että tavallaan vetää artikla 349 ja haluaa laittaa sitä muihin alueisiin. Meillä on ollut tämä keskustelu aikaisemmin. Ehkä me olemme edenneet pitemmälle hyväksessämme syrjäisin ettekin alueiden erityispiirteet. Minä uskon itse alueiden Eurooppaan. Uskon siihen, että sovelluksen saatamisen pitää olla erilaista, eri tasoista eritettyä. En usko siihen, että Euroopan säännöt olisivat täysin yhdenmukaistettuja. Onpa kysymys vuoristoalueesta, merialueesta, saarista. Alueesta, jossa on, jotka ovat harvaan asuttuja. Kaikkien tapauksessa on legitiimiä ryhtyä erityistoimiin, mutta artikla 349 koskee syrjäisempiä alueita, joilla on vielä muitakin erityispiirteitä, jotka täysin oikeuttavat tiettyjen poikkeuksien käytännöton, jotka tässä artiklassa on määritelty ja tuomioistuin on täsmentänyt. Olen tässä samaa mieltä kollegaa Damata, joka painotti että se on saari, trooppinen saari, kalastus, turismi, jätteet ovat ongelmia. Että mm, yritämme tässä tapauksessa juuri tekemään artikkelia, tämän panostaa taseen Mm, mm, se on, ollaan plussan puolella, mutta tämä on riittämätöntä. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä on tehty. Ja sitten täytyy kannustaa hänet, että mennään pitemmälle. Kauppapolitiikassa, me puhumme varjostelijoiden tapaamisessa En minä haluta mitenkään riitauttaa, vaikka mä saattaisin tehdä se muualle. En halua mitenkään haastaa EUn kauppapolitiikkaa. Kysymys on siitä, miten sellaisia sopimuksia tehdään – alueiden etuja saa muille eduille. Meidän täytyy löytää kompromisseja, joissa turvataan sellaisten alueiden edut, jotka ovat haavoittuvaisia. Meillä on ollut äskettäin keskustelua sokerista ja EUn ja Vietnamin sopimuksesta ja viime hetkellä, kun meillä on jotain vaikeita hetkiä, mutta rakentavaa, olemme saaneet tietyn määrän takuita EUlta EU-sokeriin, tuottajille, jotka tuottavat ruokasokeria. Ja sama Masmonin kanssa EU-Ecuador-sopimuksessa me saimme joukon takeita turvalausekkeista. Ja haluan kiittää Aldea kannasta kompromissin löytämiseksi. Ja tässä hengessä me työskentelemme tällä hetkellä. Ja tässä hengessä meidän täytyy neuvotella vapaakauppasopimuksista. tuottajien edessä. Tässä meillä oli niin Te olette kertoneet, mikä on aikataulu. Odotetaan kovasti tarkistuksia. Ja me saamme valiokunnassa laajan savun vahvistaksemme tukemme komissiolle syrjäisempien alueiden puolesta toimimiseksi. Thank you. Thank you very much. Just to remind the... Kiitoksia. Muistutan vielä, että tarkistusten takaraista sen keskipäivällä maanantaina 10. huhtikuuta, jolloin pystymme äänestämään toukokuussa. Nyt 15 minuutin kahvitauko. Vartaamme komission varapuheenjohtaja herra Kataista puoli viideltä. Vartti. Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I ask you to take your seats? No niin, kollegat. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoilleen, jotta voimme jatkaa kokoustamme. Ja seuraava esityslistan kohtahan on keskustelu ja minulla on ilo saada toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Katainen, joka on työpaikoista kasvusta, kilpailukyvystä komission jäsen tänne. Ja tänään me keskustelemme Euroopan strategisten investointien rahaston teknisistä parannuksista sekä pidentämisestä. Ja näin ollen toivomme myös, että komission varapuheenjohtaja kertoo meille kannastaan, mitä tulee esirahaston sekä sitten mm, rakennerahastojen täydentävyydestä. Ja tietenkin komission varapuheenjohtaja tulee myös vastaamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin. Tämä työ kuuluu meidän rakenteelliseen vuoropuheluumme ja nyt todella minulla on ilo antaa komission varapuheenjohtajalle puheenvuoro Tämän jälkeen voimme sitten esittää hänelle kysymyksiä ensin tietenkin poliittisten ryhmien koordinaattorista. koordinaattorista. Olkaapa hyvä komissio tässä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsustanne tulla keskustelemaan kanssanne eh, strategisten, strategisen investointirahaston tulevaisuudesta ja siitä, miten voidaan varmistaa se, että ESIR tekee osansa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen puolesta. Rahastohan on nyt ollut toiminnassa puolisen toista vuotta ja vaikuttaa toimivan aika hyvin. Se on yhteisrahoittanut hankkeita kaikissa 28 jäsenvaltiossa – kaiken kaikkiaan noin 32 miljardin euron arvosta ja yhteisrahoitushan tarkoittaa sitä, että maksetaan takuut lainoille tai muille rahoitustavoille, infrastruktuurihankkeisiin ja teollisiin hankkeisiin, taikka sitten välittäjäpankkien kautta PK-yrityksille sekä kasvuyrityksille. Tämä 32 miljardia euroa EU-takuita saa liikkeelle noin 170 miljardia todellisia investointeja, eli 32 miljardista esirahastosta saadaan aikaan lipuvaikutuksen kautta todellisia investointeja, reaaliinvestointeja noin 170 miljardia euroa. Eli ollaan noin puolessa välissä asettamamme tavoitetta kohti. Anekdootinomaisesti PK-yritysrahoituksesta voin kertoa seuraavaa. Sehän on ollut menestystarina. Ja niin kuin totesin, esirahasta rahoittaa myös PK-yrityksiä näiden välittäjäpankkien kautta, siis pankkien, jotka toimivat jäsenvaltioissa ja alueilla. Välittäjä voi myös olla kansallinen tukipankki riski taikka myös riski äh, rahasto taikka mikä tahansa muu välittäjä. Ja näiden äh, pankkien ja rahaston välillä äh, on tai investointipankin välillä on sopimuksia lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Näitä sopimuksia on siis kaiken kaikkiaan 200 tahon kanssa ja tätä kautta saadaan rahoitusta noin neljälle sadalle tuhannelle pk-yritykselle. Siis 400 000 pk-yritystä saa rahoitusta tätä kautta. Ja tämä on yksi syy sille, että päätimme antaa lisää rahoitusta esirinnä PK-yritysrahoitukseen, koska PK-yritysten rahoitus näyttää olevan ongelma kyllä lähes kaikkialla Euroopan unionissa. Kun ajatellaan maantieteellistä jakautumista, niin kuin tiedätte, e, Sirillä ei ole mitään erityistä korvamerkintää maantieteellisesti, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että maantieteellinen jako näyttää toimivan ihan luonnostaankin. Voin antaa teille luettelon tärkeimmistä edunsaajista. Viro on numero yksi BKT verrattuna Bulgaria kaksi, Espanja kolmas, Liettua neljäs, Portugali viides, Italia kuudes ja Kreikka seitsemäs. Ja sitten maa, jonka itse tunnen parhaiten kahdeksantena. Edelleen meidän täytyy tämän maantieteellisen jaon suhteen tehdä kyllä työtä, koska on maita, kuten Romania esimerkiksi, joka ei ole hyötynyt kovinkaan paljon esiristä, tai no, ei Malta eikä Kyproskaan. Mutta jos ajatellaan näitä maita, kävin Romaniassa niin kuin kaikissa muissakin jäsenvaltioissa, ja jos verrataan vaikkapa Bulgaria ja Romaniaa, en minä tiedä, onko se nyt reilua lähteä niitä vertailemaan, mutta ainakin ne ovat naapurimaita. Ja Bulgariassa on jo kolme sopimusta PK-yritysrahoituksesta ja pari muuta hanketta, joille on tullut esirahoitusta. Romaniassa yksikään pankki ei ole ollut kiinnostunut tai halukas eh, käyttämään eh, rahastoa PK-yritysrahoitukseen. Ja kun viimeksi kävin Romaniassa, kysyin neljän suurimman pankin johtajilta, miksi eivät ole esiriä käyttäneet pk-yritysrahoitukseen. Ja he kertoivat, että pk-yritysrahoitukselle ei kerta ole kysyntää Romaniassa. Ilmaisin kyllä epäilykseni, koska jos näin olisi, niin Romania olisi sitten ainut Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa ei muka olisi tarvetta eh, pk-yritysten lisärahoitukselle. Mutta jostain syystä näiden pankkien johtajilla oli Äh, sellainen vaikutelma, että, että kysyntää ei ole. Kun katsotaan Esirin tulevaisuutta, eli Esir 2.0, niin täytyy kyllä kiinnittää huomiota äh, maantieteelliseen jakautumiseen. Ja tässä teknisillä neuvontatoiminnilla on kyllä merkittävä roolinsa. Äh, kentällä Euroopan investointipankki on antanut paikallis toimistojen käyttöön lisää voimavaroja jäsenvaltioissa, koska näin teknistä apua ja neuvontaa voidaan parantaa kaikkialla Euroopassa. Tämä on erityisen tärkeää kohesiomaissa, koska joskus, no tehän tiedätte tämän paremmin kuin minä, mutta välillä viranomaisilla ei ole tarpeeksi kapasiteettia hankkeiden aikaansaamiseksi, mutta kun katsotaan muita mahdollisuuksia, eli muiden EU-rahoituslähteiden ja esirin yhteenpeluuta, esimerkiksi vaikkapa rakennerahastot tai verkkojen Eurooppa-hanke, eli näiden yhteispeli esirin kanssa. Meillä ei ole mitään aikomusta siirtää rakennerahastoista määrärahoja esiriin, mutta haluamme tehdä tämän alueelle helpommaksi, alueelle itselleen helpommaksi yhdistää eri rahoituslähteitä näin toivoissaan. Siksi Omnibus-ehdotus on tehty. Sen on tarkoitus helpottaa paikallisia alueviranomaisten, mutta myös kansallisten viranomaisten toimintaa niin, että eri rahoituslähteitä voidaan yhdistää tietenkin mm, myös hankkimalla yksityistä rahoitusta, jota markkinoilla ja on. Eli edunsaajat itse voivat päättää, haluavatko yhdistää eri EU-rahoituslähteitä vai eivätkö. Eh Yksi perusarvoistahan on juuri lisäarvon saaminen investointipankin normaaliin toimintaan. Tämä on toiminutkin hyvin, mutta haluamme tätä lisäarvoa vahvistaa entisestään, siis tähän jo paikan saatu verrattuna. Ja osana ehdotustamme ESIR 2.0 ehdotusta siis ehdotamme myös, että kaikki investointipäätökset, joita tehdään sen johdossa, täytyy selittää julkisuudessa, miksi mikäkin hanke on, on valittu. Esirin ei ensinnäkään tule tehdä työtä päällekkäin investointipankin kanssa – ja toiseksi, mitä tulee yksityiseen rahoitukseen, me halua pelata sitä <laughs> pelistä suinkaan tai kilpailla sen kanssa, ei, vaan haluamme käyttää mm, tätä, näitä julkisia takuita yksityisen pääoman houkuttelemiseksi. Luulenpa puheenjohtaja, että päätään alkupuheenvuoroni tähän, koska haluan jättää mahdollisimman paljon nyt jäsenille aikaa esittää kysymyksiä ja esittää huomioita. Me haluamme kuulla teidän kantojanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne, jos vain osaan. Kiitos puheenjohtaja. Um, Kiitos. Nyt on kysymysten vuoro. Aloitan koordinaattoreista. Novakov, EPP-koordinaattorina, onko näin? Herra Novak. Um. Mr. Vice President, thank you for your speech. Varapuheenjohtaja, kiitos puheesta ja sitten tulitte paikalle. On selvää, että on aina myönteistä ja hedelmällistä, kun on mahdollisuus keskustella ja puhua erityisesti siitä, että mikä on teidän panoksenne ja aikomuksenne onnivus kontiasetuksen myötä. Tämä on yksi suurimmista lainsäädäntöehdotuksista useisiin vuosiin joten keskitymme siihen hyvin voimakkaasti. Mainitsitte monta kertaa, että synergia esirin ja eri rahastojen ja verkkokaupan välillä on myönteistä, tai siis mahdollista, korja puhuja. Se ei ole vain mahdollista, vaan kannustaa Euroopan alueita yrittämään yhdistelemään eri rahoituslähteitä. Minusta tässä on tiettyjä esteitä tuon yhdistelyprosessin edessä kuitenkin, kuten valtion tukisäännöt, esimerkiksi ESIR, rahoitus ei saisi kaattaa valtion tukisääntöjä samalla kuin eri rahastojen pitäisi täyttää. Niin kun yritetään yhdistellä molempia yhteen hankkeeseen, niin joskus se on melko hankalaa. Joten voisitteko antaa meille hieman lisää tietoa tuosta, koska olen sitä mieltä, että moni kollegani yrittää selittää vaalipiireissään paikallisviranomaisen, miten saada lisää rahoitustukea teiltä. Kiitos. Thank you, Mrs. Krell. The floor is yours. Kiitos puheenjohtaja. Katainen, minähän olen Omnibus-menettelyn esittelijä täällä aluevaliokunnassa ja rehellisesti sanottuna, jos nyt nämä kaksi rahastoa yhdistetään ja halutaan synergiaa, niin kyllähän esirin tavoite on täysin toinen kuin eri rahastojen, koska ne pyrkivät kohesioon, alueelliseen, sosiaaliseen, taloudelliseen kohesioon ja esir taas tarjoaa julkista rahaa käyttöön, jotta saadaan houkuteltua yhä enemmän yksityisiä investointeja, eivät ne nyt juurikaan kyllä koesiopolitiikkaan liity. Ja tämä on osa tätä ongelmaa, jos halutaan nämä yhdistää eh, rakennerahastoihin. Kyllä pidän tätä periaatteessa ihan järkevänä, jos jäsenvaltiot haluavat kohesiopolitiikan alaisia eh, hankkeita hankkeita yhteisrahoittaa Esirin kanssa. Siis tilannehan on hyvin monimutkainen ja käytännössä mm, toteuttaminen on hyvin hankalaa, siksipä hyvin harva jäsenvaltio tätä, tähän on ryhtynytkään ja on valittanut näitä hankaluuksia. Ja siksipä komissio on tehnyt ehdotuksen ja nyt teemme työtä sen varmistamiseksi, että tämä olisi tulevaisuudessa mahdollista ja mm, että kriteereihin todella saataisiin selvyyttä ja mm, Kyllä tässä varmasti on mahdollisuus meidän saada yhteinen linja komission kanssa, mutta mm, huomattavasti enemmän minä kyllä epäilen tätä teidän ehdottamanne yhdistelmää, että rakenne rahastoista eri rahastoista voitaisiin vapaaehtoisuuteen perustuen eh, jäsenvaltioissa keskitetyn hallinnon kautta palauttaa rahaa komissiolle ja sitten tämä komission ehdotus menee niinkin pitkälle, että eh, jopa eh, sovitaan asioista, joista ei ole päätetty vielä esir hankkeen puitteissa. Keskusteluja kyllä käydään ja yhteispäätös menettelyssähän niistä päätöksiä tehdään, mutta minun mielestäni eh, nyt ei omnibus-puitteissa voi tällaisia, tällaisista asioista sopia. En voi myöskään hyväksyä sitä, että rahaa eh, ilman, että tehdään ehdotusta menet määrittelystä siitä, miten tämän on tarkoitus toimia tai ilman, että voi vaikuttaa siihen, että jos palauttaa rahaa komissiolle, tämä tulee sitten niiden hankkeiden hyödyksi, jotka toteutuvat tässä palauttaneessa jäsenvaltiossa. Minä ymmärrän että jos X tai Y-maa vaikkapa 10 tai 15 miljardia rahaa ei ole saanut käytettyä ja ehkäpä palauttaa rahat tai voisi palauttaa rahat sitten valtiovarainministeriölle. Tätä ei kukaan täällä valiokunnassa vielä ole hyvänä pitänyt, mutta kyllä on muitakin mahdollisuuksia tämän estämiseksi niin halutessaan. Kaiken kaikkiaan kyllä pyytäisin komissiolta seuraavaa. Jos haluatte pitää kiinni tästä ehdotuksestanne, niin tehkää uusi ehdotus sitten, kun ESIR 2.0-asetus on saatu hoidettua ja molemmat äh, lainsäätäjät tietävät, mistä on niissä puitteissa sovittu. Ja tämän jälkeen voisimme sitten keskustella siitä, voiko tältä pohjalta eri rahastojen yhdistelmä olla mahdollinen ja millä ehdoin ja minkä menettelyn kautta se voitaisiin hoitaa ja miten osallistuminen jäsenvaltioissa järjestetään, koska ei tämä mikään yksinkertainen asia ja päätös ole ollenkaan. Muistan, että meillä oli tuossa muutama vuosi sitten ongelmia joissain jäsenvaltioissa siitä, että sosiaalirahastoa ei saatu niinkään hyvin käyttöön. Tilanne on tällä välin muuttunut, mutta tuolloin joillain jäsenvaltioilla äh, hallitukset äh, halusivat vaikkapa muuttaa sosiaalirahastovaroja mm, muihin rahastoihin, mutta on hyvä, ettei tätä tehty ollenkaan liian helpoksi, vaan näin pyrittiin velvoittamaan jäsenvaltiot hoitamaan näitä sosiaalirahaston alaisia asioita kunnolla. Joten pyytäisin, että kohesiopolitiikka, joka on hyvin tärkeä väline, erityisesti nyt näinä aikoina, aikoina, jolloin Euroopan unioniin kohdistuu kovasti kritiikkiä, niin että osoitettaisiin, että Euroopan unionilla on poliittisia tavoitteita, jotka se haluaa yhdessä kansalaisten kanssa toteuttaa niin, että ne todella vaikuttavat ihmisten arkeen ja ihmiset näkevät ja tuntevat, että Euroopan unioni auttaa heitä heidän vaikeuksissaan ihan oikeasti, ihan todella. Ja Tämä on jo eurooppalaista lisäarvoa sinänsä, jos välinettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja avoimesti. Eikä se näin ollen sitten auta, jos meillä on isoja kampanjoita siitä, että esiristä voi palauttaa rahaa eri rahastoista voi palauttaa rahaa komissiolle ilman, että katsotaan, että menettelyjä on parannettu niin, että rahat saataisiin käyttöön alueilla jäsenvaltioissa. Joten tämä komission ehdotuksen osa ei kyllä tässä vaiheessa saa minun tukeani. Ja olen nähnyt kollegojen tarkistuksia ja minulla on sellainen vaikutelma, että ainakin täällä alueen valiokunnassa suuri enemmistö on minun kannallani, minun kanssani samalla kannalla ja uskon, että näin tulee olemaan sitten myös Euroopan parlamentin enemmistö. Joten todella pyytäisin, että komissio nyt toimisi joustavasti eikä väkisin runnoisi läpi tällaista ehdotusta. Se ei ainakaan tällä hetkellä ja tällä tavoin kyllä johtaisi mihinkään hyvään. Kiitos. Thank you. We continue. Kiitos. Jatketaan. Kiitos komission jäsenelle, että tulitte tänne. ECR-ryhmä on tyytyväinen tarvitessa, että monella avainalueella EUssa on elpymistä rahoituskriisin jälkeen, mutta paljon edistystä vielä tarvitaan. Työttömyys on liian korkealla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertainen verrattuna 2008. Ja yksi este elpymiselle on rahoituksen saatavuus ja Euroopan investointipankin työ on tällä hetkellä yksi ratkaista tähän tärkeä tehtävä tukea pk-yrityksiä, jotka ovat erittäin herkkiä rahoituskriisien vaikutukselle. Ja me entistä voimakkaammin tukemaan tuota sektoria. Meille on tervetulta sellaiset aloitteet, kuten avain pk mutta jossakin määrin vähittäiskaupan rakennuksen ja konepäätöllisyyden alhainen kasvun ongelma – ja yhdistynyt on 13 prosentilla yksi, tai kahdesta suurimmasta Euroopan investointipankin osuuden omistajista. Ja sen osuus luotoista on korkea. Tuota ajatellen, minkälaisia mahdollisuuksia mielestänne yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan investointipankin suhteiden jatkumiselle on? Herra Magi. Kiitos rouva puheenjohtaja. Olemme jo keskustelleet Junckerin aikaisemmin. Ja meitä kuunnellaan nyt tässä myös verkossa. No niin, tässä puhutaan esiristä ja eri rahastoista. Ihmiset ovat joskus hämmentyneitä, joten puhun rakennerahastoista ja Junckerin jotta ihmiset ymmärtävät meitä hyvin. Ja Sanoin teille, ettei ollut vastustusta periaatetasolta minun puolestani suhteessa tuohon suunnitelmaan, jonka tavoite oli luoda tällainen kasvusokki ja saada kasvu nyt taas uudelle, kasvun, uudelle tielle. Ja yksi asioista, joka on tässä suunnitelmassa, oli nopeus ja vauhti. Eli pitäisi tarkastella sitä, miten voidaan reagoida nopeasti me olemme täällä parlamentissa, Euroopan parlamentissa. Meitä sitovat tietyt asetuksen säännökset ja periaatteet, mikä on hyvin legitiimiä, mutta sanon myös, että meidän pitää varoa joskus, että tämä juridinen liiallisuus ei haittaa toimintamme tehokkuutta ja nopeutta, sillä nopeus on tehokkuutta. Joten olkaamme varovaisia, ettei aina kaikkia liikaa monimutkaisteta. Aina. Toiseksi regivaliokunta on alusta asti ollut hyvin huolissaan, nimittäin siitä, että tämä kohesiotavoite, alueellisen kohesion tavoite, säilyykö se vai ei. Ja sitten 350 miljardia euroa, joka luvattiin pohdimista, että epävakauttaako se näitä tavoitteita. Puheenvuoronne alussa puhuttekin tästä niin, ja sen takia pyysimme alusta asti, että tuo materiaalinen jakoperiaate otettaisiin huomioon myös. Alusta asti sanoitte, että on melko tasapainoista jakautumista eri alueiden välillä. Olisiko mahdollista antaa valiokunnallemme eräänlainen kuva tästä kokonaistilanteesta, jos katsotaan siis miten nämä varat ovat jakautuneet maantieteellisesti suhteessa näihin kategorioihin. Se tiedätte, että Euroopan alueet ovat tietty kategoria, sitten on eri luokkia ja pitää tarkastella, kuinka paljon summia meni vähiten kehittyneisiin alueisiin, kuinka paljon meni siirtymävaiheen alueisiin ja mikä osuus meni kaikki kehittyneimpiin alueisiin. Ja luulen, että tämä voisi liennyttää näitä huolenaiheita. Ja minusta on hienoa, että tuloisuuden osalta komissio pohtii pohtii paljon konkreettisemmin sitä, että se ottaisi mukaan nämä kriteerit, jotka liittyvät maantieteelliseen jakautumiseen. Viimeinen asia, tekninen tuki, tekninen apu on äärimmäisen tärkeää saada kaikkialle tiedettäväksi, että tekninen apu ja tuki on mahdollista ja on tärkeää siellä, kun sitä ei ole riittävästi lähellä viranomaisia, että sitä vahvistetaan. Thank you very much, Ms. D'Amato. D'Amato. Grazie, Presidente. Kuten aina, niin tänäänkin kuulemme näitä hienoja puheita. Kaikki on oikein houkuttelevaa, mutta se on aina sitä samaa. Meillä oli puolitoista vuotta sitten esitysaiheesta tarkoitus oli taata pk-yritysten tukeminen, täydentävyys ja luvattiin työpaikkojen luomista. Kun valkoista kirjaa esiteltiin, komission puheenjohtaja Juncker sanoi, että ei ole EUn tehtävä taata työpaikkoja. No yritetään nyt päättää, mikä on meidän linjamme. Meillä on epäilyjä ja tilintarkastustuomioistuinkin on liittynyt joukkoon ja sanonut, että tätä vipuvaikutusta on liioiteltu. Teillä on kokonaisprojekti, budjetti ja sitten te jahti sen esirin osuudella määritelläkseen sen vaikutuksen, mutta näemme, että pk-yritysten epäsuora rahoitus lisääntyy, mutta rakenteet sen taustalla ovat erittäin vaikeasti seurattavia. Kysymys on myös spekuloinnista ja siinä haetaan pikavoittoja. Tukee tämä reaalitaloutta ja pk-yrityksiä. Ensireä on käytetty oikeuttamaan tai työpaikkoja on käytetty ensirin perusteena nyt sitä halutaan myös jatkaa. Ja, mutta komissio jäsen, oletteko valmis voimakkaampaan vuoropuheluun esiristä ja muista tällaista politiikasta? Minkälaista kasvua me oikein haluamme? Yleisesti jotain, me haluamme kestävää kasvua. On nämä, että tässä on tuki alkana fossiiliset polttoaineet ja kaikki saastuminen, jota ne aiheuttavat. Komissio voisi pyytää laajempaakin tiedon julkaisemista ja me halusimme lisätietoja selvitysvaikutuksista ja halusimme kustakin rahoitusta projektista sen vaikutusarvioinnin. Ja jos tällaista tapahtuisi, niin silloin me lähestymisemme esirin tavoitteita ja meillä olisi parempi kuva pitkän aikavälin näkymistä. Toivon, että saisimme disaggregoituja tilastoja kaikesta mukaan lukien esiirin kautta, välittäjän kautta eli tukemista luotoista, mukaan lukien projektien ex antedatan. Tämä olisi hyödyllistä. Toivottavasti saimme seurattavia tietoja siitä, miten tämä välitysmekanismi toimii ja miten ne päätyvät kunkin projektin loppuluoton ottajalle. Kiitos. Lisää on listalla. Siinä kuutisen seitsemän. Jatketaanpa kysymyksellä ja annetaan sitten teille puheenvuoro. Westfall. Kiitokset puheenjohtaja. Ei minulla tässä paljon ole sanottavaa. Kollega Krell tuossa jo kertoikin niistä peloista ja epäilyksistä, joita meillä on. Itse olin kaupunkiagenda-esittelijä ja huomenna itse asiassa esittelen täällä tulevaisuuden koesiopolitiikan linjoja ja Kreel tuossa jo oikeastaan vei sanat suustani äh, ja nosti esiin ne huolenaiheet, joita minullakin on. Yhteen ristiriitaan vielä viittaisin. Komissaarisen Katainen, tehän totesitte, että kohesiopolitiikassa ja mm, rakennepolitiikassa ei ole tarkoitus mitään äh, maanjäristystä aiheuttaa, mutta ihan tässä viime aikoina muun muassa komission puheenjohtaja Junckerin valkoisessa kirjassa neljännessä skenaariossa kyllä mielestäni voi todeta, että juuri tuo kuvio, josta Krell puhui, eli kohesiopolitiikan ja rakennepolitiikan asettaminen peliin kyllä toteutuvat, jotta esiirin rahoitusmahdollisuuksia saadaan paremmin käyntiin. Ja minua kyllä myös komissaarisen Jourovan haastattelu hätkähdytti. Siinä hän toteaa, että kohesiopolitiikkaa ehkäpä seuraavalla tukikaudella ei enää tarvittaisi ollenkaan. Mitä tämä sitten merkitsisi erityisesti Euroopan kansalaisille, yksittäisille kansalaisille, jotka ovat juuri kohesiopolitiikan kautta ja rakennepolitiikan kautta kokeneet, ja on tarkoitus kokea tulevaisuudessakin sitä eurooppalaista lisäarvoa, niin tässä kyllä mm, viedään matto heidän jalkojensa alta aika mm, kauheaa, jos näin tätä politiikkaa lähdetään rikkomaan. Sitten tosiaan kaupunkiagenda, josta olen vastuussa, niin kuin sanoin, on alueita, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä Helsingin rahoituksen piiriin, erityisesti pienemmät ja keskisuuret kaupungit, joten kyllä mielestäni niiden huolta täytyy pitää pitää silmällä ja kyllä mekin äh, toden totta tämän omissa teksteissämme pyrimme ottamaan huomioon ja niitä puolustamaan. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos rouva puheenjohtaja ja tervetuloa varapuheenjohtaja Katainen. Haluaisin, että muistettaisiin, että meiltä puuttuu investointeja EUn tasolla ja esiin aloitettiin, koska näin oli mutta puuttuuko meillä rahoituksen lähteitä? No, alussa kun ESIR esiteltiin, sanottiin, että rahoituslähteitä ei puutu, että on paljon lähteitä, mutta että meiltä puuttuu valmiutta rahoittaa hankkeita, että meiltä puuttuu hankejatkumoita. Ja se, mitä nyt tehdään kaiken tuona aikana, jotta saattaisiin hyviä hankejatkumoita. No vaikuttaa minusta siltä, että tässä nyt vain yritetään viedä, varastaa muilta osiota, jotta rahoitetaan muita lähteitä, kuten se, mistä juuri kerroin, eli että hankkeita, jotka on valmistettuja politiikkaa varten, sitten yhtäkkiä ne rahoitettiin esiristä, ja minusta tässä pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten valmistellaan hyviä investointeja ja kehityssuunnitelmia ja miten saadaan nuo suunnitelmat kustakin jäsenvaltiosta ja sitten tarkastellaan, mikä on lähtövalmiita ja mitä pitäisi rahoittaa mistäkin lähteestä ja sitten miten saada tätä synergiaa tavalla, ettei rahoiteta samoja hankkeita eri lähteistä, vaan niin, että rahoitetaan eri vaiheita hankkeessa eri lähteistä ja sitten sitten todellakin tuetaan ja autetaan talouttamme ja työpaikkojen luontia. Kiitos. Thank you, Mr. Buda. Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna președintă. Domnule vicepreședinte, mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette tullut keskustelemaan kanssamme. Minä tulen Romaniasta ja niin kuin tiedätte, Romaniassa ongelmia on. Sattumoisin olin viime viikolla lennolla erään Romanian suurimman yksityisen pankin pääjohtajan vieruskaverina ja minulta vähän kysyttiin sitten näistä asioista Junckerin suunnitelmasta ja keskustelimme tästä. Ja siis kyse oli yhdestä suurimmasta yksityisestä pankista Romaniassa ja hän sanoi, että, että ei ole koskaan kuullutkaan mistään Junckerin suunnitelmasta. Mikä se semmoinen on? Ja no, tokihan tämä ongelma on kahtalainen. Tässä on kansallinen toimivalta, mutta kun puhutaan Junckerin suunnitelmasta, niin kyllä komissiolla siinä nyt on aikamoinen vastuunsa. Siis suurin pankki maassa ei ole kuullutkaan koko hommasta. Eihän se nyt ole mahdollista, että tilanne voi olla tällainen. On myös yksityisiä rahastoja, jotka joutuvat tällä tavalla sivuraiteille. Kyllä tämä ongelma täytyy korjata. Sitten vielä kysymys, joka liittyy mahdollisuuteen hyötyä tästä rahastosta. Kyllä tämä tulisi tehdä huomattavasti yksinkertaisemmaksi edunsaajille. Ehkäpä voisi olla mahdollista, että asiaan puututtaisiin muutakin kautta eikä aina kansallisella tasolla, vaan ihan vaikkapa alueellisella tasolla. Itse tulen Klosno Pukan alueesta, alueelta aika suuri alue, ja meillä esimerkiksi kehätie, rakentaminen äh, oli hyvin suuri hanke äh, hyväksyttiin Brysselissä. Ja vaikka meillä olisi ollut hanketta varten yhteisrahoitustakin, niin ei ole oikein menettelyjä, että saataisiin Brysselistä rahaa, kun asiat hoidetaan sitten kansallisella tasolla ja sitten sanotaan, että ei ole tukikelpoinen ja niin edelleen. No kyllähän te nyt tiedätte, miten tämä kaikki toimii. Minä kyllä valittelen tätä kovasti. Romaniassa tällä hetkellä meillä ei ole hyviä hallintoviranomaisia näitä ohjelmia varten ja olen itse asiassa jo käynyt keskusteluja myös Brysselin edustajien kanssa ja miksi ei nyt yritettäisi vaikkapa Äh, soveltaa äh, Puolan mallia, jossa on uusi viranomainen. Ja sitten minulle sanottiin, että on tämä kansallinen ulottuvuus eikä mitään muuta mallia ole olemassakaan. Mutta yksinkertaistaminen, yksinkertaistaminen olisi kaikkein tärkeintä, arvoisa komission varapuheenjohtaja. EU elää vaikeita aikoja tällä hetkellä ja siksi meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat, ongelmat joita jäsenvaltioilla on myös näiden rahastojen puitteissa. Ja siksi on hyvin, hyvin tärkeää, että tarvitaan yksinkertaistettuja menettelyjä. Jos Puolassa vaikkapa näin on tehty Saksassa ja Ranskassa, on omat menettelynsä. Miksi kaikkialla on erilaisia menettelyjä? Minun mielestäni meidän täytyy yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa menettelyt niin, että kaikki toimivat samojen mallien mukaan. Niin ja näkyvyys on todella myös hyvin, hyvin tärkeä asia. Eihän se nyt tosiaan voi olla niin, että Euroopan unionissa tällä hetkellä vain 34 prosenttia kansalaisista tietävät, mitä kaikkea hyvää EU-jäsenyys tuo ja on tuonut muassaan vaikkapa nyt nämä investointirahastot. Olisi hyvin, hyvin tärkeää eh, kyllä tiedottaa tästä enemmän. Euroopan on oltava kaikkialla Euroopan unionissa kotonaan ja tätä täytyy kyllä todella miettiä. Tämä on ongelma, eikä sitä, siltä saa sulkea silmiä. On ö, eh, eh, kansalaisia, jotka tulevat nettomaksajamaista ja sitten aina ajatellaan kohesio politiikkaa ja sen pyrkimyksiä. Ja kyllä täytyy myös nähdä, että ilman kohesiopolitiikkaa ei ole koko Euroopan unionia. Ja ajatellaan nyt myös syrjäseutuja ja syrjäisimpiä alueita. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä pilari myös. Ja kohesiopolitiikan näkyvyys on tärkeää myös nettomaksajamaille kansalaisten täytyy voida tietää, että mihinkä heidän rahansa sitten menevät, vaikka paitaiseen Eurooppaan. Mutta minne? Kuinka niin? Ja on hyvin tärkeää, että mm, nämä rahat sitten äh, virtaavat jälleen sitten heidän kansantalouksiinsa, kun on ne sitten yrityksiä, jotka toimivat kaikkialla Euroopan unionissa ja äh, muualla VKT on alhaisempi kuin toisaalla ja niin edelleen. Mm, puolalainen kollega jonka kanssa puhuin, tunsi esimerkiksi tietyn sairaalahankkeen, johon on käytetty eurooppalaista rahoitusta ja siellä sitten taas Puolassa sinne oli hankittu paljon Siemensin koneita, eli tietenkin tästä olivat sitten muutkin hyötyneet. Ja meillä on merkittäviä sosiaalisia eroja ja niiden tasoittaminen on hyvä myös nettomaksajamaille ja tämä täytyy saada tämä viesti kyllä läpi. Uh, Mr. Nielsen. Yes. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä koskee sitä, toimivatko kansalliset ohjelmisjärjestelmät tai ei. Komissiollahan oli tavoituksena kohesiopolitiikassa politiikassa se, että eri lähteet voisivat rahoittaa yhtä projektia, tämä ei ole niin helppoa. Ruotsissa alueet pyrkivät siihen, mutta osoittaa, että kansallisella virka, virastolla virkamiehillä on vaikeuksia olla yhteistyössä. Ja se on vaikeaa esimerkiksi kohdassa esimerkiksi maatalouspolitiikassa ja aluerahastojen äh, kesken, ratta-politiikan, miten se sitten onnistuukaan jos rahastolla on vielä laajempi säännöstö. Kumppanuusperiaatteella me voimme vaikuttaa kansallisiin viranomaisiin, ne voivat muuttua. Joten minun konkreettinen kysymykseni, jos sanoit, että Esirin pitäisi kyetä yhteistyöhön esimerkiksi aluerahaston ja maatalousrahaston kanssa, niin voimmeko me viitata kumppanuusperiaatteeseen sanoa, että Esir – samassa hengessä kuin kumppanuusperiaate, lojallisuus velvoittaa kansallisia veron, veronomaisia tekemään yhteistyötä. Päteekö tämä myöskin, kun tehdään rakennepolitiikkaa ja kysymys on kunkin alueen strategisemmista päätteistä? Onko tämä pohjana esirin päätöksille? No, Minulta kysytään tätä asiaa monesti kotonakin. Ja hyvä on, että vaikka nyt pystyisi vastaamaan, niin fundeeraan sitä vähän sitten vastaisuutta ajatellen. Mr. Zver. Hvala za besedo. Kiitos puheenjohtaja. Komission varapuheenjohtaja, kiitos, että tulitte paikalle valiokuntaan. Haluaisin onnitella teitä loistavasta Esirin toiminnasta. Se on edistänyt investointeja ja on tuonut mukaan lisää kasvua. Alustuksessanne mainitsitte maantieteellisen ulottuvuuden ja mitkä valtiot saivat enemmän varoja kuin muut. Tietysti tiedän, että pitäisi olla tiettyjä alkointiperiaatteita esir. Ei ole solidarisuusrahasto tai sosiaalirahasto kuitenkin. Minun tietojeni mukaan EU 15 prosenttia rahastoista annetaan uusiin jäsenvaltioihin, vain 9 prosenttia rahastoon varoista menee muualle. Tietysti tuo absorptiokyky vähemmän kehittyneissä EUn osioissa on alhaisempi, vastantokyky siis kuin muualla, mutta oletteko sitä mieltä, että voitte avustaa ja auttaa niitä jäsenvaltioita, valtioita, jotka eivät ole pystyneet valmistamaan hyviä hankkeita, kuten ehkäpä Romanian tapauksessa. Kiitos. Speaker. Ja viimeksi, vai onko jo muita? Vannista Roy. Much. I was little too late. Tuli vähän myöhässä, joten en kuollut johdantoa alkua. Pyydän anteeksi. Mutta meillä onkin vain yksi kysymys. Krelli totesi, on vastenhakoisuutta viedä esiriä kansalaistasolle. Ja ehkä sitten kotouttaa sitä, joten meidän tarkistuksessa ehdotamme, että rahat pysyvät jäsenvaltion budjetissa ja Katharin, jossa sanoo jäsenvaltiot, sellainen on kumppanuus eri tasoilla teollisuuden ja viranomaisten kesken, kuntien kesken. Ja siellä voidaan sopia, että rahaa voi käyttää esirvälineiden kanssa yhdessä. Tällainen mahdollisuus on. Ja asetuksessakin. Meillä on sitä kokemustakin ole mitään riskiä, että rahat palaavat varmaan e- otti pankkiin tai Luxemburgiin ja, ja sitten tippuisi sieltä taas jonnekin, tihkuisi jonnekin Eurooppaan. Jos on tästä selkeän sitoumuksen valiokunnalle, että omnibuslainsäädännössä voimme lopettaa tämän varojen uudelleen keskittämisen, niin se auttaisi meitä. Kiitos. Siinä viimeinen kysymys. Niitä oli paljon ja odotamme vastauksia. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin valtion äh, apukysymyksestä, millä tulee olemaan äh, nopeutettu äh, notifikaatioprosessi niissä tapauksissa, että ESIR eri rahastoja yhdistetään, koska ESIR-hankkeissa ei ole vaaraa valtiona avusta, koska tämähän menee eh, niille alueille, joissa eh, eh, yksityinen sektori ei voi rahoittaa, mutta jos valtion rahaa tarvitaan, niin sitten valtion tuki vara on olemassa, mutta tämä menettely todella on nopeutettu. Lisäksi on hyvä muistaa, että nyt puhutaan Eh, käynnissä olevasta ohjelmointikaudesta. Kun omnibus-asetuksesta puhutaan, niin sen on tarkoitus kattaa vuodet 2018, 19 ja 2020, joten se ei eh, vaikuta sitten tulevaan talousarvioon ja vieläkin vähemmän se eh, liittyy tähän valkoisen kirjan ehdotukseen nämä ehdotukset ovat puhtaasti jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin käsissä ja ovat siis vain puhtaasti suuntaan antavia. Joten toivon, että tämä lievittää teidän huoltanne niistä aikeista, joita pelkäätte komissiolla olevan, kun puhutaan eri rahastojen yhdistämisestä. Me emme pakota ketään yhdistämään esiriä ja eri rahastoja. Me emme ketään edes työnnä siihen suuntaan, mutta ne, jotka haluavat, voivat toivotessaan eh, käyttää sitten tai eh, säästää rakennerahastovaroja muuhun käyttöön. Eli jos haluaa olemassa olevista eh, alueen rahoituslähteistä mahdollisimman paljon irti, niin voi eri rahastot ja esirin yhdistää niin, että saa lisärahoitusta siinä tapauksessa, että muuten yksityisrahoituksen houkutteleminen olisi hankalaa. Tämä oli meidän ehdotuksemme taustalla. Kun teimme ehdotuksen. halusimme tehdä asioista helpompia alueille ja kaupungeille ja välillä myös kansallisille hallituksille niin, että eri lähteitä voisi yhdistää, mutta toden totta mitään velvoitetta tähän yhdistämiseen ei ole, jos alueet eivät sitä toivo. Halusimme vähentää byrokratiaa ja tehdä tästä mahdollisimman helppoa. Kohesiosta sitten mm, edustaja Kreelle nosti esiin sen, että tavoitteet eh, esirissä eri rahastoissa ovat erilaiset. No välillä niin, mutta ei tämä ole kyllä ihan koko totuus, koska ESIR on yhteisrahoittanut esimerkiksi joitain puolalaisia sairaaloita tai terveyskeskuksia Irlannissa ja tällä on vaikutus kehitystilanteen tasaamiseksi eri maiden ja eri alueiden välillä. Lisäksi haluaisin kertoa teille yhdestä esimerkistä, jota emme vielä ole onnistuneet saamaan läpi, nimittäin mahdollisuus, joka on otettu käyttöön Kreikassa. Kaikkihan tiedätte, että Kreikan pankeilla on äh, merkittäviä rajoitteita lisätä pk-yritysrahoitusta, mutta yksi vaihtoehto voisi olla luoda tällainen äh, alusta pk-rahoitukselle niin, että ESIR tarjoaisi rahoitusta ja houkuttelisi yksityistä rahoitusta ja tätä kautta voitaisiin sitten saada esiriltä lainoja ja rahat kanavoitaisiin pk-yrityksille, eli näin voitaisiin kiertää tämänhetkiset pankkialan ongelmat Kreikassa ja saada pk-yrityksille rahoitusta. Ja tässä ää, eri rahastoilla voisi olla roolinsa vaikkapa työpaikkojen luomisessa ja näin ollen sitten kohesion vahvistamisessa. Mutta me emme tosiaan vielä ole onnistuneet tätä rakennetta saamaan jaloilleen Kreikassa, mutta olemme rohkaisseet Kreikan viranomaisia tarkastelemaan tätäkin vaihtoehtoja. Sitten tekninen tuki, se on hyvin, hyvin tärkeää. Teknisen tuen avulla voimme huolehtia siitä, että jäsenvaltioiden välillä ja niiden alueiden välillä maantieteellinen eh, jako voidaan ottaa huomioon. Ja näin ollen kaikki ehdotukset ovat tärkeitä. Mm, kun tarkastellaan joitain infrastruktuurihankkeita, aina välillä tarvitaan ähm, tukirahoitusta, jossa vaikkapa äh, eri rahastot voisivat olla roolissa ja sitten äh, yhdistelmä todella yksityisen rahoituksen ja esiriin olisi mahdollinen. Eli tämä voisi olla tällainen käytännönläheinen äh, tapa hyödyntää eri rahoituslähteitä parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva rooli investointipankissa, niin kuin tiedätte, tästä asiasta ei voi sanoa yhtään mitään. Totta on, että yhdistynyt kuningaskunta on yksi merkittävimpiä maksajia investointipankissa ja tämä on on nyt sitten yksi neuvottelujen aihe, siis se, mitenkä asiat tulevaisuudessa järjestetään vai järjestetäänkö niitä lainkaan. Omage pyysi tällaista pikakatsausta tai kartoitusta esiristä. Itse asiassa se on jo julkaistu, löytyy internetistä, siis Euroopan unionin kartta, jossa näkyy, kuinka paljon jäsenvaltiot ovat ESIR-rahoitusta saaneet. Ei tämä nyt ole niin yksityiskohtainen, että se kertoisi, kuinka paljon yksittäiset alueet rahaa ovat saaneet, mutta kyllä tästä nyt ainakin jäsenvaltiotasolla saa jonkinnäköisen käsityksen. Siinä kattavasti kerrotaan, kuinka paljon kukin jäsenvaltio rahoitusta on käyttänyt. Ja jos teitä muuten kiinnostaa kuulla lisää hankkeista, joita ESIR on rahoittanut, niin kaikki hankkeet, joista on sovittu, mm, jotka on allekirjoitettu, löytyvät sieltä investointipankin nettisivulta. Ja siellä, sieltä löytyvät myös perustelut ESIR-rahoituksen käytölle. Tämä antaa hyvän käsityksen, koska se osoittaa, miten jotkut alueet, yritykset tai maat ovat käyttäneet esiriä. Ja sitten tästä voi saada ehkä ideoita, ajatuksia siitä myös, miten tätä voitaisiin käyttää yhtä lailla muita alue- muilla alueilla. Yksi syy sille, miksi jotkut alueet tai maat ovat käyttäneet esiriä enemmän kuin toiset, on varmasti siinä, että ne maat, jotka ovat aktiivisimpia niillä on yleensä ollut joku julkinen viranomainen, joka on esiriä todella ajanut. Ja mepeillä on ollut joillain alueilla ja joissain maissa merkittävä rooli. He ovat järjestäneet tapahtumia, joissa ovat selittäneet yhdessä jonkun rahoituslaitoksen kanssa paikallisviranomaisille, mitä kaikkea esirillä on tarjottavanaan, mitä se voi tarjota. Ja ei sitä kyllä voi tämän työn merkitystä aliarvioidaan. Itse olen matkustanut paljon, näin matkustan koko ajan jäsenvaltioissa ja kerron kertomasta päästyänikin, mitä ähm, MESIR voi tehdä puolestanne ja me käytämme äh, kaikkia viestintäkanavia, joita käytössä on, mutta on siinä nyt tietyt rajansa, mitä me voimme tehdä ja teidän roolinne meppeinä on hyvin tärkeä, koska te tietenkin tunnette omat vaalipiirinne paljon paremmin kuin minä ja te tiedätte, kenen pitäisi tietää teidän alueellanne esiden tarjoamisista mahdollisuuksista. Esin on ollut hyvin tärkeä väline muun muassa energiatehokkuushankkeille ja uusiutuvia energialähteitä eh, koskeville hankkeille. Hyvin paljon eh, rahoitusta on mennyt eh, näille aloille ja tämä on ollut kyllä erinomaisen hieno asia kun on voitu nähdä, että uudet teknologiat, uudet innovaatiot uusiutuvien energialähteiden alueella ja energiatehokkuuden alalla ovat esirin löytäneet ja valjastaneet käyttöönsä. Muuten erinomainen esimerkki Tanskasta ja se pitäisi mielestäni kopioida muuallekin. Tanskassa on perustettu rahasto, eläkerahastot, jotka ovat valmiit äh, tuottavuuden äh, tuottavuus on tietenkin korkean riskin mm, hankkeissa hyvä, mutta eläkerahastot eivät voi liian suuria riskejä ottaa. Siksi ne ovat käyttäneet esiriä pufferina äh, tässä välissä Eli jos tulee tappioita, niin ja siis nämä eläkerahastot vaikkapa investoivat uusiutuvien energialähteiden hankkeisiin, niin ESIR sitten ottaa ensimmäisen iskun ikään kuin vastaan. Ja näin on saatu tosiaan myös eläke, varovaisia eläkerahastoja uusien teknologioiden investointeihin mukaan. Mitäpä muuta? Voitte saada täyden selityksen esirin lopullisista edunsaajista myös tämä PK-ikkuna, joka on hyvin tärkeä. Niin kuin sanoin jo, 400 000 PK-yritystä on edunsaajia ja kaikki ne välittäjät, joita käytetään, niillä on velvollisuus raportoida siitä, mitenkä tätä pääomaa on käytetty, joten tätä tietoa toden totta tarvitsemme. Ja muuten eh, on erittäin ja olisi erittäin hyödyllistä, jos PK-yritykset, jotka voivat edunsaajia olla, tietäisivät, että saavat rahoitusta EUlta. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu, koska pankit eivät aina välttämättä kerro asiakkailleen, että syy lainan saamiselle on itse asiassa se, että taustalla on Euroopan unioni sen esirahasto. Niin. Kyllä reilua olisi kertoa tästä ja siitä, että olemme tehneet nyt diilin Esirin kanssa ja siksi voimme lisätä PK-rahoitusta, mutta aina näin ei tosiaan tapahdu. Parahin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, kiitoksia. Tämä oli hyvä keskustelu ja e, pidetään yhteyksiä. Jos tarvitsette e, yksityiskohtaisempia tietoja, ai niin, pahoittelen, näin ei kyllä pitäisi tehdä, mutta mistä tässä nyt olikaan kyse? Yes, needs. yes, the one uh, the the Yes, um, if I understood right your question. Jos ymmärsin oikein kysymyksenne, niin ei ole äh, vaaraa tässä rahan palauttamisessa, siis jos äh, eri rahastot ja ESIR yhdistetään, ja siis varoja palautettaisiin alueelta eh, Brysseliin tai Luxemburgiin, niin en tiedä, miten se olisi edes mahdollista. Koska siinä tapauksessa, että alue haluaa eh, yhdistää nämä eri rahastot, eh, se on päättänyt näin tehdä. Se on tehnyt aktiivisen päätöksen ja rakennerahastot ovat niiden omissa käsissä. Ja jos investointi toteutuu, niin sittenhän rakennerahasto rahoitus menee sinne tukena ja ESIR-rahoitus e tulee sen päälle. Mutta jos jostain syystä investointi ei toteudu, niin ei rahaa palauteta Brysseliin tai Luxemburgiin. Ei siinä ei tee mitään ero, ero, siihen, miten rakennerahastot yleensä toimivat, jos oikein ymmärsin. 25 ja Onnibus on tässä kyseessä, mutta on hyvä, että kun on tätä rahaa ei pidä lähettää takaisin, ettei pumpata rahaa takaisin EIP-hen, tämmöinen välineitä, joten tämä auttaa meitä sillä. Tämä on konkreettinen asia ja muistan, kun ensimmäinen keskustelu käytiin esiristä, sanoitte, että aloitetaan keskusjohtoisista verkkojen tapavälineistä 22 ohjelmasta, jotta saadaan se toimimaan nyt kun on enemmän mahdollisuuksia ja on vapaaehtoistapaa toimia ja tämä on siinä kuoressa mukana, kuten edustaja Grill sanoi, että katsoa, miten nämä menettelyt toimisivat ja niin edelleen. Meidän ei tarvitse odottaa seuraavaa kautta, sillä jos tämä on se ennakkoehto, niin sitten voimme jättää tarkistuksemme ja saada teidän lopunne Katsotaan nyt mitä tätä konkreettista tekstiä on Okay, thank you. Thank you very much. Selvä. Kiitoksia vastauksista, keskustelusta ja erityisesti viimeisestä vastauksesta ja kommentista, joka varmasti avaa mahdollisuuden valiokunnallemme keskustella omnibusertoksesta ja lausunnostamme. Kiitoksia. Vuosi sitten toukokuussa te olitte vieraana ja nyt olette maaliskuussa. Ja toivottavasti jälleen aikaväli kuroutuu kiinni. Ehkäpä. Nähtäväksi jää. Mielellämme kutsumme sinut tänne keskustelemaan ongelmista. Kiitos. Okay. Thanks. Thank you very much. Okay, on this point I close uh, the public... Ja tätä myöten Lopetetaan kokouksen julkisen osan ja jatketaan koordinaattoreilla. Ja pyydän kaikkia jäseniä, jotka eivät sellaisia ole, lähtemään. Just, just to remind everybody that tomorrow we start at 8.30, not at 9 o'clock, 8. Huomenna aloitetaan 8.39 ja heti äänestämällä.